keskiviikkona eh, kello 16 tai 16 kesäkuuta aloitamme kello 9, 11 eh, ja jatkuen aina kello 24. Eh, Euroopan parlamentin nettisivuilla on esityslista. Kiitoksia kovasti. Istunto keskeytyy.